Odin, teillä on vielä työjärjestyspuheenvuoro. Kiitos puhemies. Puhemies, haluaisin kiittää tässä puheenvuoron. Tämä ei työjärjestyspuheenvuoro, vaan pikemminkin vetoisin perussopimukseen. Lukuisia kertoja on käynyt niin, että istunnon päätteeksi ja sen jälkeen pian on Euroopan neuvoston kokous ja sitten puheen, puheenjohtaja, tuossa puheenjohtajakokouksessa vedottiin siihen, että perusopetus pidettäisiin kiinni. Katsoimme, että tämän tyyppisissä tilaisuuksissa, joissa puhutaan oikeuksista tätä keskustelua ei aseta mitään arvoa. Toivottavasti seuraavan Eurooppa-neuvoston kokouksen yhteydessä joulukuussa puhuttaisiin eurooppaisesta puolustuksesta. Siitähän keskusteltiin täällä tänäänkin mietinnön yhteydessä, joka tänään hyväksyttiin. Neuvoston puheenjohtaja voisi tulla ennen neuvoston huippukokousta parlamentin pakeille, jotta hän tietäisi, mitä mieltä parlamentti on asioista. Toivon, että perussopimusta kunnioitettaisiin tälläkin tapaa. Nyt kun minulla on hieman aikaa, katson, että meillä on riittävästi poliittista vuoropuhelua neuvoston puheenjohtajan kanssa, eikä valtioiden hallitusten